mandaattinsa on vahvistettu. Ja puhemies on e ryhmältä nimityksen Rova Pitera korvasi Rova Kozlovskarevicin valko delegaation jäsenenä sekä Euroopan parlamentaarisessa yleiskokouksessa